collega's, ons eh, beginnen. Eh. No niin, hyvät kollegat, uskoisin, että voimme aloittaa, koska niin, täällähän on aika vähän väkeä, mutta tämä johtuu siitä, että samaan aikaan on valtuuskuntakokous Liettuassa. Siellä vieraillaan ydinvoimalassa ja rouva Ajala Sender ei ole tullut vielä paikalle, mutta kyllä hän on tulossa. Se on kohta seitsemän esityslistalla. Vastuuvapaus, EUn yleinen talousarvio, neuvosto. Ja sen jälkeen käsittelemme eh, edustaja Holmajerin maanviljelijöille maksettavat suorat tuet. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan myöskin puhua hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Kyse on lausuntoluonnoksen esittelystä liittyen näihin suoriin tukiin tässä valiokunnassa. Ja yksi tärkeimmistä tämän valiokunnan tavoitteista on aina ollut se, että yhtäältä äh, haluamme, että saamme lisää avoimuutta, selkeyttä ja toisaalta myöskin vähennämme byrokratiaa edunsaajien osalta ja myöskin jäsenvaltioiden osalta, joten tästä syystä yksi tärkeimmistä tavoitteista tämän uudistuksen osalta tässä YMPssä on se, että vähennetään byrokratiaa edunsaajien ja jäsenvaltioiden osalta ja samanaikaisesti myöskin pidetään selkeistä avoimuuskriteereistä kiinni. Ja sitten toisekseen minä asetin painopisteen tässä siihen, että greeningin ja näiden pienviljelijämääräysten ja eri määräysten kohdalla teemme lainsäädännössä tiettyjä muutoksia ja delegoidujen säädösten kohdalla tarkoitus on muotoilla tätä hiukan selkeämmin. Olen ajatellut, että me täällä kontissa emme tee muutoksia, mutta komissio on ehdottanut hyvin paljon delegoituja säädöksiä. Kuten me tiedämme, kaikki delegoidut säädökset ovat asiaa, jonka tarkoituksena ei ole sisältää mitään poliittisia sisältöjä, vaan ainoastaan selvittää sitä, että mikä on poliittisesti selkeästi jo esillä. Joten tässä nyt sitten vaadin, että näitä delegoituja poistetaan ja selitin myöskin, että vastuuvaliokunta ottaisi myöskin nämä poliittiset sisällöt tähän peruslainsäädäntöön mukaan, perussäädökseen mukaan. No sitten yksinkertaistamisen ja avoimuuden osalta minä ehdotin muun muassa, että aktiivinen maanviljelijä määriteltäisiin niin sanotun negatiivisen listan kautta, eli kuka nyt ei ole viljelijä, eli haluamme esimerkiksi golfkentät pois. Sitten tämä Eli otetaan myöskin huomioon nämä alueelliset erityisyydet greeningin kohdalla, vihertämisen kohdalla ja myöskin nämä vihertämiskomponentit sanktioiden kohdalla, eh, sellaisten kohdalla, jotka sisältävät poliittisen ulottuvuuden, koska me tiedämme, että Euroopan sisällä meillä oli aika paljon ongelmia, ei ainoastaan Mm, byrokratian kohdalla, vaan myöskin tässä osittain ympäristö oli vaarassa, koska sieltä otettiin sellaisia tärkeitä elementtejä pois, jotka olisivat ympäristön kannalta olleet hyvin tärkeitä. Sitten tämä vapaaehtoinen pien- ja nuoriso, nuorviljelijän sään, säädös, eli tässä esimerkiksi maiden maat voivat itse päättää, miten ne käsittelevät tämän vapaaehtoisuuden. Ja sitten jos joku on tehnyt esityksen, niin sitten mikäli sama esitys tehdään myöskin seuraavana vuonna, eikä mikään ole muuttunut, niin tämän henkilön ei tarvitse tehdä uutta tällaista äh, esitystä. Tässä on nyt minun äh, yhteenvetoni tästä kaikesta ja odotan mielenkiinnolla keskustelua ja myöskin mielipiteitä. Kahdestoista heinäkuuta kello 12 on deadline ja kiitän myöskin erityisesti keskustelusta kollegoiden kanssa, jota olen nyt jo käynyt tähän mennessä ja jotka ovat minua tukeneet. Ja nyt annan tässä puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. Ehm, Kiitoksia. Minun täytyy pyytää komissiolta anteeksi. Minulla ei ollut käsitystä siitä, että komission edustajat eivät olleet paikalla vielä. Haluaako kukaan jäsenistä puheenvuoroa tästä Holmaerin esityksestä? Onko kommentteja siis? No sitten minä voin päättää tämän kohdan, mutta sitten kun komission edustajat tulevat paikalle, niin he saavat kyllä vielä mahdollisuuden antaa oman kommenttinsa siihen mitä rouva Holmeier sanoi. Ja voimme päättää tämän kohdan käsittelyn tähän ja sitten komissio voi kommentoida myöhemmin. Ja nyt me voimme mennä sitten sellaiseen kohtaan, jota emme käsitelleet eilen, ja se on kohta seitsemän, eh, eli vastuuvapaus neuvostolle. Tämä on aika pitkällinen tarina No niin, äh, Rova Ajalla Sender voi kertoa meille tästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, anteeksi. Jouduin tuonne äh, liikenteeseen. Äh, yleensä tulen jo aikaisemmin, mutta nyt jouduin liikennekaaukseen. Niin kuin te sanoitte, tämä on oikein pitkäkin tarina. Kaikesta huolimatta parlamentissa me olemme tästä kiinnostuneita, että olemme kiinnostuneita siitä, että saadaan aikaan jotakin muutosta. Aikaisemmin se ei onnistunut ja siinä parlamentin prioriteetit ja etuoikeudet tunnustetaan, että myönnämme vastuuvapauden ja kaikki toimielimet ne ovat hyväksyneet, että tällainen demokraattinen valvonta on olemassa. Ja tässä on käsillä nyt neuvosto. Siellä on, on osoitettu usean puheenjohtajakauden aikana hyvää tahtoa tässä asiassa ja halutaan nyt konkreettisesti saada aikaan vuoropuhelu ja myös se on tunnustettu, että parlamentilla on oikeus tähän myöntämiseen toukokuussa haluttiin tätä lykätä, koska ajateltiin, että Tanskan puheenjohtajakaudella osoitettiin erittäin hyvää tahtoa ja halua ratkaista tämä ongelma. Ja varsinkin viime vaiheessa oli nähtävissä parannusta siihen, että vastattiin kysymyksiin ja parlamentin pyyntöihin tähän mennessä kuitenkaan ei ole näin ollut. Meillä on uusi puheenjohtajavaltio ja uusi ehdotus, kun ajatellaan tätä vastuuvapautta toimielinten osalta. Ja ensinnä pitää tunnistaa uudet asiat, jotka ovat tulleet esiin, varsinkin parlamentin oikeus joka on täällä ensimmäisessä osassa, niin kuin ja kolmannessa osassa, jossa tunnustetaan kaikki uudet näkökohdat. Haluamme mennä tässä vielä pidemmällekin ja edelleen otan huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausuman. Se oli huolestuttava ja neuvosto on edelleen osoittanut, että tilintarkastustuomioistuimen piti puuttua tähän asiaan ja meistä vaikuttaa siltä, että neuvosto ei ole riittävästi vastannut näihin toiveisiin ja kysymyksiin ja tähän olen ottanut esiin myös kaikki avoinna olevat asiat, 27 kysymystä, jotka esitettiin toukokuussa neuvostolle, niihin ei olla vielä vastattu. Äh, pieni ele oli, että lähetetään joitakin tekstejä, mutta nämä eivät ole vastauksia parlamentin kysymyksiin eikä näitä asiakirjoja ole tullut, vaikka parlamentti on niitä pyytänyt. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin tästä kannanottoa. Minä uudelleen vielä huomautin näistä termeistä, joita käytämme näissä tilanteissa neuvoston ja parlamentin välisissä toimissa. Ja olen ottanut esiin sellaisia asioita, joita voitaisiin käsitellä eh, seminaarissa tai silloin, kun käsitellään tätä vastuuvapautta. Ja ymmärrän, että Tämä olisi erittäin hyvä mahdollisuus toimia yhteistyössä Kyproksen puheenjohtajavaltion kanssa. Vielä se ei ole antanut mitään merkkejä siitä, että olisi kiinnostunut ratkaisemaan tämän ongelman, mutta me olemme uudelleen vielä yhteyksissä nähdäksemme, mitä voidaan tehdä. Ja minä olen kyllä avoin kaikille tarkistuksille. Ja sitten olen esittänyt pääsihteeristölle pyynnön ja haluan kiittää teitä nyt kärsivällisyydestä. Kiitos. Eh, er Kiitoksia kovasti. Haluaisivatko jäsenet käyttää puheenvuoron? Parjas Lakaavis. Uh, thank you. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijäämme erittäin hyvästä työstä, jota hän on tehnyt tämän asian parissa. Tämä on hyvin okainen kysymys ja minun mielestäni meidän tulisi ylläpitää parlamentin kanta, kunnes neuvostosta näkyy jonkinlaista liikehdintää. Kuulemistilaisuus on hyvä ajatus. Me voisimme myös mobilisoida Kyproksen puheenjohtajavaltion toimimaan. Se ehkä on joustavampi kuin aiemmat puheenjohtajavaltiot. Se varmasti haluaa saada aikaan asioita. Ja minun mielestäni meidän tulisi myös olla avoimia omien tiliemme suhteen, riippumatta siitä, mitä neuvosto haluaa tai ei halua. Joten kun laadimme mietintöä, niin haluaisimme, että me olisimme mahdollisimman avoimia omien tiliemme suhteen, aivan kuten kaikkien instituutioiden tulee olla. Kaikkien Euroopan toimielinten täytyy olla avoimia. Ja toki meidän on syytä lykätä vastuuvapauden myöntäminen tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you well. Uh, meneer Sondergaard. Eh, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen tähän ehdotukseen. Minulla olisi kolme asiaa, joista haluaisin puhua tässä vaiheessa. Ensinnäkin, mitä Kyproksen puheenjohtajakaudelta voidaan odottaa? Mielestäni olisi aika vaikeaa kuvitella sellaista tilannetta, jossa Kypros puheenjohtajavaltiona tänään lyhyenä aikana, joka meillä on käytössämme, pystyisi muuttamaan neuvoston kantoja. Tätä pitää pitää pikemminkin pitkän aikavälin prosessina ja taisteluna. On hyvä ajatus järjestää kuulemistilaisuus Kyproksen puheenjohtajakauden aikana, mutta älkäämme nyt elätelkö mitään illuusioita. Kypros, Kyproksella puheenjohtajana valtiona on paljon muitakin ongelmia. Eivät he yhtäkkiä loikkaa tänne kentälle ja ratkaisi meidän ongelmiamme ja muuta koko neuvoston enemmistön kantoja. Kuitenkin on tärkeää, että me vetoamme Kyprokseen puheenjohtajavaltioon. Ja haluaisin myös varmistaa sen, että me lähetämme aivan erillisen kutsun puheenjohtajavaltiolle, jotta voivat tulla tänne valiokuntaan silloin, kun me käsittelemme tätä asiaa niin, että puheenjohtajavaltio voi osallistua keskusteluun. Olisi hyvä, että me lähetämme siis puheenjohtajavaltiolle erillisen kutsun. Täytyy tehdä selväksi, että heidät kutsutaan, koska joskus neuvostossa on ollut epäilyksiä näiden kutsujen suhteen, epätietoisuutta. Tanskan versiossa muuten on käännösvirheitä, joten haluaisin, että myös kieliversiot tarkistetaan. Koska on tärkeää, että käännösvirheet voidaan poistaa. Täällä on yksi erittäin vakava virhe, joka vääristää koko tämän tekstin merkityksen. Sitten itse mietinnön sisällöstä. Mielestäni, aivan kuten sanoin, olisi hyvä ajatus ehdottaa tätä keskustelua käytäväksi neuvoston kanssa, mutta tässä mietinnössä on muutamia sanamuotoja, joita minusta on vähän vaikea hyväksyä. Tämä saattaa olla tietysti vain terminologiakysymys, mutta tapa, jolla tämä asia ilmaistaan omassa kielitoisinnossani on minusta aika hankala, erityisesti kohdassa yhdeksän. Täällä sanotaan, että olemme pahoillamme niistä vaikeuksista, joita on koitunut neuvoston kanssa vuoden 2008-2009 varainhoitovuoden vastuvapausmenettelyssä. Mielestäni tämä on aika epätäsmällinen ilmaus. neuvosto on aina kieltäytynyt vastaamasta parlamentin kysymyksiin, eli voidaanko näitä nyt kutsua vaikeuksiksi? Parlamentti ei enää voi hyväksyä sitä, että neuvosto kieltäytyy vastaamasta kysymyksiimme, ja tämä täytyy tehdä päivän selväksi. Sitten kohdassa 16. Sanotaan, että kiittää Tanskaa puheenjohtajavaltiona siitä, että se on niin rakentavasti suhtautunut vuoden 2010 vastuuvapausmenettelyyn ja pahoittelee sitä, että Tanska puheenjohtajavaltiona ei pystynyt ylläpitämään ta- Espanjan ja Ruotsin saavutuksia. No minä olen tanskalainen itse, mutta minun täytyy myöntää, että minä en oikein ymmärrä, että miksi me tässä kiittelemme Tanskaa puheenjohtajavaltiona. On totta, että puheenjohtajavaltio Tanska oli oikein miellyttävä puheenjohtajavaltio. Mutta kyllä meidän täytyy todeta, että kun puhutaan äh, puhe, lupausten pitä, pitämisestä, niin kyllä Tanska puheenjohtajavaltiona piti vähemmän lupauksia kuin aiemmat puheenjohtajavaltiot. Ruotsi, puheenjohtajavaltio Ruotsi lähetti meille useita vastauksia kysymyksiimme epävirallisestikin. Tanska olisi voinut tehdä ihan saman asian. Tanskan parlamentti ja Euroopan parlamentti kehottivat puheenjohtajavaltiota näin tekemään, mutta se ei tehnyt niin. Eli minä en ymmärrä, miksi me nyt kiitämme erikseen Tanskaa. Meidän tulisi todeta, että Tanska on noudattanut vallitsevaa linjaa neuvostossa ja on pitänyt lupauksiaan toiminut paljon vähemmän kuin vaikkapa Espanja ja Ruotsi. Tämä on ikävä asia ja olen pahoillani tästä, mutta minun mielestäni meidän täytyy myös kohdata tosiasiat silmästä silmään, koska muussa tapauksessa me emme tee mitään muuta kuin hyväksymme vain mallin, jossa puheenjohtajavaltio on meille ihan kiva ja taputtaa meitä olalle ja me sitten kiitämme puheenjohtajavaltiota. Sitten kohta 24. Siinä vedotaan meitä aloittamaan vuoropuhelu neuvoston kanssa. Jälleen kerran. Mielestäni tämä on väärä keino puuttua tähän asiaan. Kyllähän me aina haluamme vuoropuhelua neuvoston kanssa. Me olemme kutsuneet neuvoston joka ikiseen kokoukseemme. Ongelma on kuitenkin se, että useaan otteeseen neuvosto päätti olla tulematta myös Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Eli ei kyse ole siitä, ettemmekö me haluaisi vuoropuhelua. Me olemme aina halunneet vuoropuhelua. Joten minun mielestäni on ehkäpä hiukan epäsopivaa sanoa, että meidän pitäisi peräänkuuluttaa vuoropuhelua, että meiltä pitäisi peräänkuuluttaa vuoropuhelua. Neuvoston tulisi ymmärtää se ja hyväksyä se, että me haluamme vuoropuhelua ja tulla paikalle silloin, kun heidät kutsutaan tänne ja vastata niihin kysymyksiin, joita me esitämme. Mielestäni on tärkeää, että teemme täysin selväksi sen, että tämä on menettely. Se menettely, jota tulee noudattaa. Jos me voimme suostua muuttamaan muutamia näitä kohtia, niin varmasti saamme hyvän mietinnön. Ja voimme sitten jatkaa keskustelua Kyproksen kanssa tämän mietinnön pohjalta. Eh, Kiitoksia näistä kriittisistä kommentoista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella Ines Ajala Senderiä siitä, että hän jatkaa tätä vaikeata työtä. Erittäin mielenkiintoista että saamme katsoa kaikkia näkökohtia, joita hän laittaa tähän mietintöön. Minä haluaisin vielä esittää uudestaan komissio tai meidän valiokuntamme kysymyksen, eh, jossa me, meidän pitäisi eriyttää nämä vastuuvapausmietinnöt. En tiedä, onko tästä neuvosto antanut kantaansa. Minun mielestäni olisi hyvä, että kaikki toimielimet saavat puheenvuoron, äh, myös neuvosto ja komissio, mutta aivan alusta lähtien äh, näitähän on tehty jo 2007-2008. Äh, Minä olen nähnyt meidän valiokuntamme ja, koko parlamentin taistelun, kun olemme yrittäneet saada aikaan tätä vastuuvapautta. Ja haluaisin miettiä sitä, että onko meillä tämä valtuus, vastuuvapausvaltuus. Me, meillä on tähän tietyt oikeudet, mutta me emme saa tarkalleen tietää, mikä on sovellettava oikeus. Minun mielestäni tässä on vaara nyt, että segmentoidaan näitä vastuuvapauksia, koska demokratiassa parlamentin tehtävä on valvoa, valvoa toimeenpanoelimiä ja näissä valvontatoimissansa hyväksytään tai ei hyväksytä tilejä ja tilinpitoa, jotka eh, kuuluvat tälle eh, laitokselle. 2010 siis, josta puhumme, ensimmäinen vuosi, jolloin toimimme Lissabonin sopimuksen puitteissa, ensimmäistä kertaa unionilla oli oikeushenkilö meillä mm, me emme ole eh, kuten alueiden komitea, joka on järjestö ja parlamentti oli tietty klubi. Parla- me olemme oikeushenkilö, yhtenäinen oikeushenkilö, ja minun mielestäni kun mietimme tätä oikeushenkilöyttä, niin voimme antaa tai emme anna vastuuvapautta. Minä aikaisemmin olen ollut esi- esittelijänä tässä vastuuvapauskysymyksessä. Olen pahoillani siitä, että meillä ei ole poliittista rohkeutta kieltää EUn vastuuvapaus, joka tässä on edustettuna – nyt kun näemme näitä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia. Tämä minua, minut pysäytti tässä. Minä äänestin viimeksi, kun puhumme tästä neuvostosta, niin minun mielestäni nämä huomiot, jotka esitti tilintarkastustuomioistuin, ei välttämättä johtanut vastuuvapauden kieltämiseen. Minä tunnen hiukan näitä eri tahoja, on myös sellaisia parlamentin jäseniä, jotka eivät toimi täysin puhtain paperein. Ja minun mielestäni kaikkien virkamiesten pitää olla valiokunnan käytössä, jotta voisimme selvittää asiaa myös parlamentin puolelta. Minun mielestäni tätä asiaa kannattaa pohtia uudestaan ja haluaisin miettiä tätä käytännön toimintamallia parlamentissa. Ehkä jossakin vaiheessa me segmentoimme tämän vastuuvapauden, mutta minä olisin pahoillani siitä, koska on olemassa parlamentti ja parlamentilla on valta ajatellen EUta ja meidän käsissämme parlamentissa on komissio. Meillä on vastuuvapausvaltuudet ajatellen EUta ja jos komissio ei sovi meille, niin meillä on oikeus esittää epäluottamuslause. Tämä on tietenkin ikään kuin atomipommi, mutta kaikki nämä meidän keskustelumme, joita käydään, minä en näiden taustalla aina näe perussopimusta. Minä olen yllättynyt, että komissio ei ole enää sanonut, että pitäisi segmentoida tämä vastuuvapaus. Minun mielestäni tässä noudatetaan sopimusta, näin, näin pitäisi tehdä ja minä haluaisin, että tehdään riippumaton juridinen selvitys siitä, että onko meillä oikeus antaa vastuuvapaus neuvostolle minä haluaisin toistaa tämän kysymyksen, jotta parlamentin jäsenten kesken ei tulisi mitään epäselvyyksiä tässä asiassa. Ja tämä ajatellen myös niitä valtioita, jotka ovat neuvostossa. Eh, er Kiitoksia kovasti. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Andreas. Thank you, Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin tukea edellistä puhujaa, koska mielestäni on tärkeää, että me ymmärrämme sen, että vastuuvapaus koskee nimenomaan Euroopan unionia. Haluan tehdä selväksi sen, että henkilöitymme ei ole luonnollinen henkilö, vaan olemme oikeudellinen henkilö. Lissabonin sopimus on antanut EUlle oikeudellisen henkilöiden ja tili- koskee tätä uutta entiteettiä. Haluan myös tukea sitä, mitä Stavrakakis kollegani sanoi. Hän peräkuluttaa avoimuutta myös parlamentin puolelta. Jos me emme voi tarjota tätä mahdollisuutta, niin silloin me emme pelaa avointa ja rehellistä peliä. Viitaten siihen, mitä tanskalainen kollegani sanoi. Olen yhtä mieltä siitä, että Tanska puheenjohtajavaltiona ei ole esittänyt kauhean rehellistä osaa tässä pelissä. Minä istun täällä talousarvion valvontavaliokunnassa ja Tanskan osa, suhtautuminen budjetin valvontaan ja monivuotiseen rahoituskehitykseen on ollut vähän epäselvä. Mutta meidän täytyy olla realistisia. Nyt puhumme neuvoston vastuuvapaudesta, mutta tiedämme myös kaikki että lokakuussa meidän täytyy neuvotella seuraavan vuoden talousarviosta. Ja meidän täytyy myös neuvotella pidemmän aikavälin budjetista. Joten kun tämä kaikki pidetään mielessä, niin mielestäni tämän valiokunnan ja myös parlamentin, mutta erityisesti tämän valiokunnan on todettava, että me olemme vähän kärsineet. Meiltä on viety arvovaltaa, koska me olemme halunneet lykätä tai evätä neuvoston vastuuvapautta, mutta kuitenkin loppupeleissä vuoden lopussa me sen myönnämme, koska meillä on talousarvio-ongelma. Eli meidän täytyy omaksua hiukan realistisempi asenne. Kiitos. Dank u Andreas. Skila. Kiitoksia. Kilakaakis oli tämä henkilö eikä Stavrokaakis eikä hän varmasti haluaisi, että hänet sekoitettaisiin jonkun muun ryhmän edustajan kanssa. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Haluaako joku käyttää puheenvuoron komission tai neuvoston puolelta? Tiedän, että täällä on neuvoston äh, edustajia, mutta te varmasti vain otatte muistiinpanoja. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Annan puheenvuoron esittelijälle Ajala Senderille. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille kommenteista myös. Minä otan huomioon tämän ja haluan kiittää kollegoita. Ja, eh, jos tässä nyt on eh, Skilakakis esimerkiksi hänen ajatuksensa, että Kyproksen puheenjohtajakaudella voitaisiin tähän puuttua yleensä ottaen. Ajatellaan, että puheenjohtajavaltio saa aikaan ehkä aina alussa me ollaan sitä mieltä, että tämä puheenjohtajavaltio saa aikaan enemmän kuin aikaisemmat. Ja siinä on paljon paineita, jos haluaa pistää aina paremmaksi kuin edellinen Niinpä tässä olen myös sitä mieltä, että hyvä, jos saadaan edes osittaisia vaatimattomia tuloksia, jotka vievät loppupäätökseen asiaa. Olen samaa mieltä Odin kanssa, että tätä pitää yrittää uudestaan. Ja sitten aikaisen, aikaisempana esittelijänä ymmärrän kyllä, että hän on sitä mieltä, että jos emme ole saaneet äh, Tanskan puheenjohtajakaudella mm, aikaan, äh, koska siinä oli avoimuutta ja äh, sitoutumista, haluttiin mennä eteenpäin, jos siinä ei olla saatu aikaan edistystä, on vaikea odottaa mitään Kyproksen puheenjohtajakaudella, mutta usein elämä tuo mukanaan yllätyksiä ja niitä yllätyksiä minä odotan. Ja sitten me, tässä sihteeristö varmasti pani merkille tämän Kyproksen pyynnön, että kun käymme läpi tätä asiaa tässä kohdassa yhdeksän, on aivan totta, että totta kai voidaan parantaa tilannetta. Meillä on ehkä tässä, tähän tarkistus sitten 16 kohta tässä ollaan aivan oikeassa. Ymmärrän kyllä, että ähm, tässä äh, Tanska on suhtautunut äh, hyvin myönteisesti. Äh, Espanja ja Ruotsi eivät yrittäneet edessä tällaista, joten tässä pitäisi asiaa pitää hengissä edelleen, jotta ei menetetä tätä puheenjohtajakautta ja sitä, mitä ollaan saatu aikaan, koska se todellakin yritti rakentavaa lähestymistapaa. Minä hyväksyisin kyllä tässä suhteessa tarkistusehdotukset, mutta haluan, että sanotaan, että näin, olla, näin ei kuitenkaan olla tehty. Ja sitten halusin vielä palata siihen, että e, parlamentti kehottaa tätä valiokuntaa e, jatkamaan työskentelyä tämän asian parissa. Te tiedätte aivan hyvin, että neuvoston kanssa käytävä vuoropuhelu on parlamentin ja e, neuvoston välistä eikä valiokunnan ja neuvoston välistä. Ja tässä suhteessa puhemies on sanonut, että tämä valiokunta voisi asiassa tehdä lisätyötä niin, että joskus kritisoidaan enemmän ja joskus onnistumme vähän paremmin. Tässä suhteessa olemme saaneet aikaan sen, että meidät otetaan tässä asiassa huomioon ja me voimme olla tässä etusijalla 23 artikla Siinä, tai 23 kohta parlamentti tosiaankin ottaa esiin tämän suhteen. Kyse on ennemminkin siitä, että viitataan parlamenttiin ja talousarvion valvontavaliokuntaan, jotta tämän asian parissa tehdään töitä edelleen. Niin oikeusperusta on äh, riittävän äh, epämääräinen äh, tässä herra Odille. Ja tässä kyse on myös siitä, että miten tämä tulkitaan tämä oikeusperusta. Tässä täytyy olla riittävästi selkeyttä myöskin. Muuten emme voi tunnistaa sitä, mikä on kansallinen kuvio. Ja neuvosto on tässä suhteessa meidän vastapuolemme ja tilanne on hyvin monimutkainen. Minä ymmärrän kyllä, minä olen, en ole sitä vastaan, että tehdään oikeus, oikeudellinen selvitys ja meidän oikeudellinen yksikkömme on tehnyt jo työtä tämän parissa ja antanut meille kyllä sen verran eväitä, että voisimme edelleenkin pysyä omassa kannassamme. Ja on aivan totta, että Mm, neuvostossa usein vaikuttaa siltä, että siellä oikeudellinen yksikkö on, on mennyt vähän toiseen suuntaan, mutta on aivan hyvä tietenkin, että puolustetaan omia etuja. Olisi erittäin hyvä, että pidämme tämän seminaarin ja siinä käsitellään näiden toimielinten tehtäviä ja valtuuksia ja niinpä olisi tärkeää, että saadaan aikaan lisää avoimuutta ja voimme avata tätä keskustelua myös. Ja tämän seminaarin kautta voisimme edistää, äh, edistää äh, suhdetta näin toimielinten välillä ja äh, tehdä myös mahdollisesti selvitystä. Niin Meillä on kokemusta myös äh, aikaisemmista tilanteista. Äh, kyse ei ollut silloin äh, neuvostovastuuvapaudesta, vaan vakavammista kysymyksistä. Ja tässä mietin, ehkä minä olen tässä liian optimistinen, mutta tämä on ainut toimielin, joka voi vapauttaa sitä epäluottamusta, joka vallitsee. Ehkä neuvostoa voidaan manipuloida poliittisesti, vaikka hiukan paranoidistahan tuntuu välillä olevan. Ja nämä hallintokulut neuvostossa, se on vähimmäisprosentti EUn budjetista ja olisi hyvä, että saisimme aikaan kahdenvälisen ratkaisun neuvoston kanssa niin, että neuvosto myöntäisi myös parlamentin oikeuden antaa tämä vastuuvapaus ja siinä ne pitäisi mennä näiden esteiden yli. Meidän täytyy katsoa kuitenkin koko unionin budjetti ja katsoa, mikä on prosenttiosuus, joka tulee neuvoston hallintomenoille. Jos katsotaan yleiskuvaa, se ei välttämättä ole niin relevantti kuin muut eh, budjetit. Ja niinpä eh, kansalaisten silmissä ainakin eh, pitäisi osoittaa, mikä on, että mikä on tämän mm, suhdeluku tämän budjetin, mutta minä ainakin tänä vuonna, tälle vuodelle 2010 eh, säilyttäisin tämän mahdollisuuden ja sitten Kyproksen puheenjohtajakaudella eh, yritämme tätä uudestaan ja olen aivan avoin teidän ehdotuksillenne ja teidän tarkistuksille. Eh, Kiitoksia kovasti. Näin muodoin voimme lopettaa tämän asian käsittelyn. 6. syyskuuta on tarkistusten takaraja kello 18. No niin. Mennäänpä takaisin ensimmäiseen kohtaan. Haluaisin vielä kertaalleen pyytää anteeksi yksikön johtajalta, eli DG Agri yksikön johtajalta. Minä vähän hätiköin ja vähän yllätin teidät. Annan, annan nyt teille puheenvuoron, jotta voitte reagoida esittelijän lausuntoa. Kiitoksia. Kiitos, että saan tämän mahdollisuuden esittää lyhyen lausunnon esittelijän kommenteista ja tarkistuksista. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja myös siitä korresta, jonka hän on kantanut tämän keskustelun kekon, joka koskee suoria maksuja. Tämähän on YMP-uudistuksen tärkein tai tärkeimpiä asioita. Heti kättelyssä sanoisin, että syy siihen, että tai siis esittelijän mietinnössä painotetaan kovasti sitä, että täytyy yksinkertaistaa ja tarvitaan enemmän avoimuutta ja hallinnollista taakkaa tulisi vähentää. Me olemme kyllä aivan samaa mieltä näiden tavoitteiden kanssa. Valmisteluvaiheessa, siis ympin uudistusvaiheessa, me olemme johdonmukaisesti tarkastelleet myös, myös yksinkertaistamisasioita, koko YMP-uudistuspaketin yksinkertaistamista, sekä ykköspilarin eh, maksuja, suoria maksuja ja myös maaseudun kehitysehdotuksen yksinkertaistamista. Tämä on huolettanut meitä pitkään. Se on juontanut samanaikaisesti olemassa olevista puitteista ja myös siitä, mitä tuleman pitää, minkälaisia ehdotuksia jatkossa tullaan tekemään. Tavoitteet parantaa läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistamista ja välttää byrokratiaa. Näiden täytyy kulkea käsi kädessä poliittisten tavoitteiden kanssa, jotka liittyvät ympin uudistamiseen. Eli näitä täytyy tarkastella yleisemmässä yleisempien tavoitteiden näkökulmasta, joita komissio pyrkii saavuttamaan tämän uudistuksen yhteydessä. Täytyy myös, tämä täytyy myös pitää mielessään siinä vaiheessa, kun tarkastellaan koko uudistuksen täytäntöönpanovaihetta. Eli me tulemme tässä vaiheessa, valmisteluvaiheessa, ja neuvotteluvaiheessa neuvoston ja parlamentin kanssa tarkastelemaan näitä asioita ja ottamaan ne huomioon, mutta tulemme myös tarkastelemaan tätä varsinaista täytäntöönpanovaihetta, kun tulevaa ymppiä pannaan. Niin, puheenjohtaja. On useita seikkoja, joita haluaisimme kommentoida. Ja on tiettyjä piirteitä tässä mietinnössä, jotka ovat myönteisiä, koskevat erityisesti aktiiviviljelijöitä. Selkeästi halutaan keskittyä tai keskittää tuet selkeämmin niihin viljelijöihin, jotka ovat aktiiviviljelijöitä. Mutta tiettyä täsmällisyyttä täältä kuitenkin puuttuu, kun ajatellaan äh, sitä, että minkälaiset aktiiviviljelijät pitää sitten sulkea suorien äh, maksujen ulkopuolelle. Tilintarkastustuomioistuin on meille myös tätä jatkuvasti terottanut, että meidän täytyy tarkastella, keskittää tuet niille, jotka todella aktiivisesti ovat mukana maataloustoiminnassa muita poliittisia politiikan välineitä. Meidän täytyy saada niidenkin osalta ähm, sopiva tasapaino yksinkertaistamisen ja tavoitteiden saavuttamisen välillä. Esimerkiksi vihertäminen. Vihertämisen osalta me emme ole yhtä mieltä siitä, että sen tulisi, eh, vihertämismaksujen tulisi olla optionaalisia vai va, vaihtoehtoisia. Tällaisen ehdotuksen esittelijä kuitenkin tekee kun hän tarkastelee tiettyjä sanktioita, seuraamuksia, jotka rajoitettaisiin ainoastaan vihertämismaksuihin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että peräänkuulutetaan vapaaehtoisuutta, eli että viljelijällä olisi mahdollisuus lähteä joko mukaan tai luopua tästä 30 prosentin maksusta, joka liittyy vihertämistoimiin. Meidän mielestämme tämä on väline, joka, jos me haluamme saavuttaa ympäristötavoitteet, joiden täytyy kulkea rinta rinnan käsi kädessä maataloustavoitteiden kanssa, niin tämän täytyy olla pakollista, jotta voidaan varmistaa se, että mahdollisimman suuri määrä viljelijöitä pääsee tähän systeemiin mukaan ja jotta myös voidaan maksimoida ne ympäristöelementit, joita nämä kolme velvoitetta, jotka liittyvät vihertämistoimiin, Ähm, jotta ne toteutettaisiin. Ja kun katsotaan muita tukijärjestelmiä, esimerkiksi sitä, tulisiko meidän ottaa käyttöön kattojen alennuksia, jotka liittyvät niiden maksujen tasoon, joita viljelijät saavat, niin kyllä tätä täytyy viedä eteenpäin, tätä ajatusta, jotta voidaan saavuttaa parempi tyyppi edunsaajien ala, ryhmä. Me tulemme keskittämään maksatuksemme suurimmille tiloille, jotka myös että me tulemme keskittämään toimemme, tällä hetkellä me tulemme keskittämään toimemme suurille tiloille, jotka eivät tarvitse niin paljon rahaa, vaikka juuri päinvastoin meidän tulisi keskittää tukemme pienille viljelijöille, joita suurtuotannon edut, jotka eivät hyödy suurtuotannon eduista. Sitten pienviljelijöiden tukijärjestelmät. Pienviljelijöiden tulisi saada mahdollisuus tulla tähän järjestelmään mukaan. Ja se, että tämä olisi pakollista kaikkialla Euroopan unionissa, niin se olisi ainoa mahdollisuus saada aikaan tasapainoinen maatalouspolitiikka, joka kohdennettaisiin todella niihin, jotka eniten tukea tarvitsevat. No, puheenjohtaja, lopetan tähän, ja jos teillä on kysymyksiä, niin enemmän kuin mielelläni vastaan niihin. Kiitos. Dank u voor deze nauwgezette Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin yksityiskohtainen, hyvin tarkka puheenvuoro. Onko puheenvuoropyyntöjä? Pyyntöjä? Näin, että Rova Holmajerin assistentit täällä kirjoittivat hyvin paljon ylös, samoin myöskin sihteeristö. Tämän viikon torstai kello 12 on tarkistusten takaraja ja sitten 17 syyskuuta äänestämme tästä. Paljon kiitoksia näistä selvityksistä. Me olemme nyt tämän kohdan päättäneet ja pääsemme sitten kohtaan 13. Kyse on väliaikaista mietinnöstä myönteisen tuloksen saavuttamiseksi vuosien monivuotisen rahoituskehyksen koskevassa hyväksyntämenettelyssä, mutta edustaja Mylder ei tänään päässyt paikalle. Mutta meillä on kuitenkin onnea sillä budjettivaliokunta, joka on vastuuvaliokunta, äänestää vasta lokakuussa omasta mietinnöstään, joten me voimme lykätä tämän asian käsittelyn 17.–18. syyskuuta ja 30. syyskuuta on näin ö, tarkistusten takarajaa. Ö, nyt olemme tämänkin käsitelleet että minulla ei ole mitään enää tällä listalla. Onko teillä vielä jotakin sydämellänne? Ei näytä olevan, joten minä päätän tämän kokouksen. Seuraava kokous pidetään 17.–18. syyskuuta. Kiitän tulkkeja ja lahjoitan heille nyt loput tästä aamupäivästä. Eikö ole hienoa tällainen vapaa aamupäivä tässä ennen kesätaukoa. Toivotan hyvää kesää ja sitten uusin voimin palaamme tänne syksyllä. Kiitos paljon.